Yeah, yeah, <laughs> ja meine... Ne, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi tähän tämänpäiväiseen kokoukseen, talousarvot ja valvontavaliokunnan kokoukseen. Me olemme nyt tässä vaiheessa vuotta, jolloin talousarviota valvotaan ja ennen kuin sitten aloitan, niin toivotan tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan herra Shevkovicin, joka sitten keskustelee meidän kanssamme. Tehän sanoitte, että tämä olisi ensimmäistä kertaa, kun te olette täällä valiokunnassa. Tervetuloa. Me olemme iloisia siitä, että olette paikalla. Olemme myös iloisia siitä, että, että, että teidän vastuualueenne on nyt sellainen, joka tänä vuonna on ollut sellainen, että siinä on ollut todennäkö, mitä todennäköisemmin nollan prosentin virheaste. No, politiikassa on aika silloin tällöin että kun harvoin saa kehuja ja kiitoksia, vaan usein kritisoidaan sellaisista asioista, josta voitaisiin sanoa, että, että tällainen virhetaso, niin että siitähän pitäisi syntyä oikeastaan uploadeja. En nyt sitä tohdi kuitenkaan sanoa, sen se tekevät ehkä jäsenet. Ja jäsenet varmaan kysyvät, kuinka tämä mahdollista, että tässä ei ole tehty yhtään virheitä, mutta sanoisin kuitenkin, että olemme tietenkin iloisia, että jos virheitä ei ole juurikaan tehty tai jos on tehty vain vähän, siitä huolimatta meillä on kysymyksiä teille ja koko komissiolle, koska tämä valiokunta kuitenkin huolehtii esimerkiksi siitä, että kun ajatellaan esimerkiksi input-hakuisin budjetin ja suoritushakuisin ja tuloshakuisin budjetin rakentamista, tai sitten kun on kysymys siitä, että mitä komissio voi tehdä vastuullisuuden parantamiseksi jäsenmaiden tasolla, ja tästä kollega Mulder on jo pitkään tehnyt töitä, kun puhutaan luotettavuudesta ja tilivelvollisuudesta jäsenvaltion tasolla, että sitä saadaan voimistettua ja parannettua. Tervetuloa, herra komissaari, ja toivotan tervetulleeksi myös tilintarkastustuomioistuimen edustajat. Tässä esityslistan kohdassa. Annan myöhemmin sitten, toivotan tervetulleeksi Tomeen Mukurusan, mutta ensin äänestetään esityslistat, onko muutosesityksiä, ei näytä olevan. Näin ollen esityslista on hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi ja totean myös, että tämä on julkinen kokous ja tulkkaus on myös järjestetty ja tämä kokous myös kuuluu netissä. Ja aloitetaan sitten kohtaan kolme esityslistalla ja ennen kuin annan tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle äh, puheenvuoron, pyytäisin voidat, äh, haluan toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän omalta kotikonnultani. Kiitämään nuoret liberaalit ovat äh, nyt täällä paikan päällä ja olemme iloisia, että nuoretkin ovat tulleet tänne Brysseliin. Tästä tämä oli virs, lyhyestä virsi kaunis ja nyt sitten ensiksi annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle herra Tome Muguruzalle. Olkaa hyvä. dear members of the budgetary control committee dear commissioner chapter 9. Eh, assessment of administrative expenditure. Puheenjohtaja, vuosikertomuksessa esittelemme tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Työryhmän katsaus on havainnut 7 prosenttia kaikista maksuista, jotka koostuvat henkilöstökuluista, palkoista, etuuksista ja eläkkeistä, äh, halli, äh, rakennus kustannuksista, energiakustannuksista, viestinnästä ja informaatioteknologiasta. 2012 tilintarkastustuomioistuin toteutti kolme tärkeää parannusta tilintarkastuslähestymistavassaan suhteessa edelliseen vuoteen. Ensinnäkin auditoitujen toimien määrä hallinnon alalla, toimielimissä ja erikoisvirastoissa – satunnaisotosten määrä tällä alalla koostui 151 toimesta. Vuonna 2011 tarkistimme 56 tointa. Toinen parannus liittyy lähestymistavan harmonisointiin suhteessa siihen kohteluun, jota toteutamme hankinta menettelyissä tapahtuneissa virheissä. 2012 vakavat virheet hankintamenettelyissä, joita tuomioistuin havaitsi, selittävät pitkälti virhetason. Kolmas parannus, jonka tuomioistuin toteutti vuonna 2012, liittyy valvontajärjestelmään toimielimissä. Tässä mielessä tuomioistuin toteuttaa syvällisiä tutkimuksia kahdessa toimielimessä per vuosi kiertoperustalta. Huomioimme henkilöstömenot ja hallintomenettelyt. Vuonna 2012 tarkistetut yksiköt olivat Euroopan parlamentti ja neuvosto. Niin kuin edellisinä vuosinakin tämän arvioinnin tulos on myönteinen ja tuomioistuin toteaa, että toimet hallintomenojen ja muiden menojen taustalla vuonna 2012 oli, olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lain mukaisia ja sääntöjen mukaisia. Konkreettisemmin tuomioistuin havaitsi, että vain yksi 151 toimesta, jonka testasimme, oli virheellinen ja arvioimme virhetasoksi nolla. Tuomioistuin toteaa, että valvontajärjestelmä toimielinten hallintomenojen suhteen noudattaa varainhoitoasetuksen vaatimuksia. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, tuomioistuin ei havainnut vakavia heikkouksia valvonta- ja seurantajärjestelmissä. Kuitenkin edelleenkin pieniä puutteita havaittiin tietyissä hankintamenettelyissä ja sosiaalisten etuuksien hoidossa. Näihin löydöksiin ja tarkastuspäätelmiin perustuen vuodelta 2012 tuomioistuin suosittaa, että parlamentti ja neuvosto varmistaisivat, että tulojen ja menojen hyväksyy ja parantaa koordinointia ja hankintamenettelyä paremmilla tarkistuksilla ja ohjeistuksella. Hyvät valiokunnan jäsenet, olen nyt käytössäni ja mielelläni vastaan kysymyksiin tai annan lisäselvityksiä. Kiitos. Gracias, eh, señor Tom. Paljon kiitoksia, herra Tome. Ensimmäisessä puheenvuoron saa esittelijämme Markus Piipper, ole hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra komissaari, hyvät naiset, herrat, arvoisat tilintarkastusomistumme edustajat. Olen iloinen, että minulla on nyt tänään tilaisuus puhua sisäisestä hallinnosta hieman lähemmin. On melko, tekee jo melkoisen vaikutuksen, jos tilintarvistuomioistuimen tietojen mukaan virhetaso on 0,0 prosenttia tai vähän enemmän, mutta siitä huolimatta haluaisin esittää yksinkertaisia kysymyksiä, jotka on esitetty, esitetty osittain teille kirjallisesti ja toisaalta myös ovat, ne ovat kollegojen esittämiä kysymyksiä. On ennen kaikkea kysymys siitä, että julkisten kilpailumenettelyjen säännöstä ei ole pidetty kiinni, tai on kysymys sopimusten täytäntöönpanosta, henkilöstön valinnasta ja palkkoista, palkkoista ja niiden laskennasta. Kyllä, on kovin kiinnostavaa, miten henkilöstömääräyksiä on sovellettu, että mitä henkilöstöä on koulutettu ja minkälaisia konflikteja on ratkottu tai siis tietetty ratkaisematta. Ja lopuksi vielä puutun vielä niin sanottuun Ziegler-tapaukseen. Ensinnäkin tästä edellisen, äh, edellisen vastuuvapauden jälkeinen äh, tilanne. Ensiksi puhun henkilöstöohjeista tai henkilöstösäännöistä. Edellisessä parlamentin päätösosalmassa sanottiin, että meillä on erilaisia kysymyksiä, jotka puhuvat, liittyvät palkkataulukoihin ja, ja määräaikaisten sopimusten kustannusten ja vakituisten sopimusten kustannuksiin. Ja on, vastauksia on tullut, mutta se epäselväksi on jäänyt. On selkeät rakenteet kyllä yhtäältä, mutta toisaalta tässä liikkuvuudessa ja maksu, äh, matkoissa korke, korkeimpien virkamiesten tasolla komissio äh, äh, komissiolla on omaa sisäistä harkintavaraa ja liikkumavaraa sen suhteen, että mitä, mitä, las, mitä matkoja ja mitä, mitä etuuksia ja millä tavalla hyväksytään. Olisin kernaasti kyllä saanut vastaukset, että minkä kriteerien mukaan te toimitte Onko tässä selkeät määräykset ja ohjeet vai onko sitten, kun mitä korkeammalle mennään, sitä suurempi on tämä harkintavara ja liikkumavara? Toinen kysymys koskee äh, henkilöstön koulutusta ja pysyy siinä edelleen henkilöstöasioissa. Tässähän on ollut tällainen kehitysohjelma virkamiehiä varten. Se on hyvin äh, kallis, se on kallis ja no, kysymys henkilöstön koulutuksesta ja sen laadusta. Nyt mitä tulee kustannushyötyanalyysiin tässä kehitysohjelmassa, on, kysymys kuuluu, onko tämä jossakin muodossa jo jotenkin ollut, onko sitä verrattu, mitä, mitä te investoitte henkilöstöön ja mikä on sitten odotettu oleva lopputulema siitä, eli kustannushyötyanalyysi ja että saadaan myös vastuullinen hallinto. Ja sitten palkkausmenettely sinä, sinällään, sekin on myös meille ulkopuolisille muu, muuta kuin läpinäkyvä, minkä, minkä sääntöjen mukaan, minkä kriteerien mukaan, minkä laadullisten edellysten mukaan mennään, mitä laadullisia edellytyksiä täytyy täyttää ja mitkä ovat valintakriteerit. Yksi kysymys myös Tämä kysymys koskee myös kirjoitustuomistuinta. Konkuuri, siis kilpailu, joka täytyy läpäistä, jos haluaa päästä komission virkamieheksi, varsinkin korkeammalle virkamiespaikalle. Se on kilpailu, jonka komissio järjestää. Onko tämä sama kilpailu, jonka, joka teidän täytyy selvittää, jos teistä tulee hallintovirkamies tilintarkastustuomioistuimessa, vai onko tilintarkastustuomioistuimilla oma riippumaton kilpailunsa, jonka se tuomioistuin itse järjestää? Onko tässä eroja vai rekrytoitteko te oman henkilöstönne komissio ja siis rekrytoiko komissio ja tilintarkastustuomioistuin henkilöstönsä samasta potista? Tämä on konkreettisesti kiinnostava kysymys. Sitten on vielä pari kysymystä, jotka erity, ovat erityisesti kollegojen esittämiä. Tässä on herra Toirerin äh, Äh, kirje huhtikuulta 2013 komissaari Shemetalle, joka koskee etu, äh, eturistiriitojen välttämistä. Tästähän äh, Shevkovis, varapuheenjohtaja Shevkovis on todennut, minä siteeraan, että, että Michel Petin uudelleen nimeäminen, uudelleen nimeäminen ad hoc etiikkakomission jäseneksi ei ole mikään eturistiriita, kysymys tehtävä, eh, tehtävä, ad hoc etiikkakomission tehtävänä on selvittää tulevien toimien, e, e, entistä komissaari tulevia yhteensopivuutta ja tuleviin muihin tehtäviin. Nyt konkreettisesti haluan esittää kysymyksen, mitkä ovat ne ehdot ja edellytykset sille, jota komissio esitti herra Michel Petille, ja missä mitassa te sitten myötä vaikutatte siihen, että tällainen eturistiriita voidaan estää. Toinen kysymys, joka koskee tätä samaa kysymys, miksi komissio sitten päätyi sille kannalla, että repetitin sopimusta pidennetään. Olitteko te, herra Shekovic, tässä tehän sanoitte kirjeessänne, että äskettäin, että minä siteeraan tätäkin, että äskettäin oli jotakin kysymysmerkkejä liittyen Petiin äh, äh, keskisellä oli niin sanotussa Dalitapauksessa. Kolmas kysymys tästä. Eikö ollut riittävästi ehdokkaita tähän etiikkakomissioon? vai oliko, äh, oliko komission velvollisuus nimetä Peti puheenjohtajaksi? Jos näin oli, niin minkä kriteerien mukaan? Ja sitten lisäkysymys meidän aikaisemmaan kysymykseen 21, jonka esitimme jo herra Kipetsille. Hän vasta, tässä vastattiin, tässä on kysymys myös eturistiriidoista. Hän vastasi, että komissio, että oli vain, hän oli vain yksi erikoisneuvonantaja sisäisessä johtoryhmässä, joka aikaisemmin oli ollut komission virkamies. Tässä jatkuu sitaatti Tämä sai en, sitä ennen erikoisluvan toimintaansa ja mitä, miten tämä liittyy henkilöstösääntöön artikla 16 kuitenkin, että hän sai tehdä kuitenkin työtä kaksi vuotta erilliselle sopimukselle, jotka sitten DG Defco hänen kanssaan teki. Sitten tässä mainitaan seuraavat maat tässä vastauksessa, jonka Peebles oli antanut Algeria, Albania, Armenia, Egyptian, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Moldova, Palestiina, Syyria, Tunisia ja Ukraina. Minun niin kysymykseni, jotka tästä sukeutuvat. Miksi tämä rajoitus oli oikeasti vain kaksi vuotta? Miksi nämä erityiset maat erityisesti mainitaan? Ja kolmanneksi, Kolmas kysymys, sitä täytyy vielä täsmentää, onko tämä IMG, tämä, tämä kansainvälinen äh, äh, johtoryhmä, on, että siinä on myös äh, ilmastonsuojelun asiantuntijoita, että se on ottanut myös tehtäviä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ja 2012 lopussa 5,5 miljoonaa euroa tuli tälle tähän käyttöön yhteensä 1,5 miljoonaa euroa projektia varten joka Myanmarissa – kun taas e- entinen komission virkamies, joka tätä työsti vuonna 2011, oli ilmastopääosastossa töissä. Jos tämä pitää paikkansa, niin miksi sitten tämä maa, Myanmar, ei kuulunut tähän äsken mainittuun listaan, joka oli Pivalskin vastauksessa? Tässäpä nämä kriittiset lisäkysymykset. Tehän näette, että vaikka onkin 0,0 prosenttia virhetaso, niin silti on parlamentaarinen parlamentaarisella valvontaelimellä on silti vähän lisäkysyttävää odotamme vastauksia. Kiitoksia herra kollega Viiper, näistä johdantohuomautuksista. Nyt, äh, nyt te herra komissaari voisitte omalta kannaltanne ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Sen jälkeen avataan keskustelu ensinnäkin koordinaattorien toimesta. Komissaari, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ja tervetuloa vierailijoille Baden-Württembergistä. On hienoa, kun ihmiset ovat kiinnostuneita EU-asioista ja näin teknisistä kysymyksistä, joita tässä kuulemisessa käsitellään. Meidän täytyy varmistaa, että veronmaksajien varoja käytetään oikein ja valvotusti. Eli kiitoksia kutsusta tähän vastuuvapauskeskusteluun ja myöskin haluaisin kiittää Tome Mugurusa hänen alustuksestaan ja tilintarkastustuomioistuinta ylipäänsä sen läheisestä yhteistyöstä. Jos meillä on otsakkeessa 5 nollan prosentin virhetaso, niin se on seurausta tästä tiivistä yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tällä tavalla komissio ja muut toimielimet pystyvät ylläpitämään korkealaatuista hallintoa. Ja poliittisesti on tärkeää, että on tällaista riippumatonta valvontaa menojen osalta. Haluaisin myös kiittää tätä valiokuntaa, puheenjohtaja, erityisesti puheenjohtajaa, tässä tapauksessahan te edustatte koko Euroopan parlamenttia ja haluaisin kiittää teitä tästä hyvästä yhteistyöstä ja rakentavasta painostuksesta. Me olemme aina hyvin valppaina, kun saamme tältä valiokunnalta kysymyksiä ja kuten näitte, olemme tehneet parhaamme. Viime viikollahan me vastasimme yli 50 kysymykseen, joita tästä valiokunnasta oli tullut. Tietysti palaan esittelijän kysymyksiin vielä, mutta kaksi asiaa, kun valmistelimme tätä kokousta. Minulle sanottiin, että minun täytyisi alustuksessa puhua henkilöstösääntöjen uudistamisesta. Olemme iloisia siitä, että saimme päätökseen hyvin hankalat neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja tämän sopimuksen ansiosta nyt monet asiat ovat selvillä, ja myöskin säästöt, joita koituu henkilöstösääntöjen uudistamisesta. Ne ovat noin 2,8 miljardia hallintobudjetista vuoteen 2020 saakka ja 1,6 miljardia vuosittain sen jälkeen, kun uudistus ja erityisesti eläkeuudistus on päässyt kunnolla käyntiin. No, tär- ensinnäkin henkilöstöä leikattiin 5 prosenttia ja nämä säännöthän astuvat voimaan ensi vuoden tammikuun ensimmäinen päivä. Ja korostaisin, että kyse on vain yhdeksän vuoden, vasta yhdeksän vuotta on kulunut edellisistä uudistuksista henkilöstösääntöjen osalta, ja on hienoa, että meillä on ollut hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, ja olemme saaneet mukaan uusia huomattavia rakenteellisia muutoksia henkilöstösääntöihin, erityisesti mitä tulee urakehitykseen ja eläkkeisiin. Ja nämähän olivat hyvin monimutkaisia kysymyksiä, mutta tämä onnistui ilman suurempia ongelmia henkilöstön toiminnassa. Henkilöstön täytyy hyväksyä suuria muutoksia, jotka liittyvät palkkoihin ja eläkkeisiin. Ne on jäädytetty kahdeksan vuodeksi 2013-2014. Työmäärä nousee 40 viikkotuntiin, eli tämä on yksi pisimpiä työviikkoja Euroopassa. Ja lisäksi eläkemenoja leikataan rajusti pitkällä välillä. Mutta olemme kuitenkin varmistaneet laadukkaan toiminnan, jotta pystymme viemään Eurooppaa asioita eteenpäin. Henkilöstöä ehdotetaan leikkattavan viidellä prosentilla, eli kustakin pääosastosta leikataan yksi prosentti henkilöstöä vuosittain. Eli 2005 100 työpaikkaa häviää jo ensi vuonna. Ja komissio on ainoa toimielin, jossa on sitten vähemmän paikkoja kolmantena vuonna. Ja olemme kuunnelleet teitä ja Greslen kanssa olemme keskustelleet siitä, miten voidaan parantaa seulontaa vuositasolla, jotta voidaan lisätä koordinointia hallinnossa ja lisätä asiantuntijoiden määrää. Niin, siis palaan tähän kysymykseen myöhemmin. Ja sitten täytyy korostaa, että seulojen avulla on pystytty näyttämään, millä tavalla komissio auttaa muita toimielimiä – koska me toimitamme niille apua. Ja kyse on noista 1700 paikasta, joka vastaa noin 1700 työpaikkaa. Eli tällä tavalla olemme saaneet mittakaava etuja EUn budjetissa. Ja jos ei lasketa mukaan näitä muita toimielimiä ja niiden niin 22,5 prosenttia komission työntekijästä vastasi hallinnollisista ja koordinointitehtävistä. Ja kun tästä puhuttiin Kresen kanssa, niin silloin hän se oli noin 30 prosenttia. Eli tässä on selkeä vähennys. Ja sitten puhun hetken kuluttua näistä konkreettisista luvuista. Sitten millä tavalla päästään uusiin tavoitteisiin. Tämä ei koske pelkästään komissiota, vaan toivottavasti voimme keskustella hiukan aikaa virastoistakin. Niin totta kai se on vaikeaa, kun on uusia tehtäviä, ja minulla on vaikeita neuvotteluita kollegoideni kanssa, mutta on selvää, että meidän pitää toimia sijoittamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin, ja meidän täytyy toimia näiden leikkausten mukaisesti. Tämä on nyt tämän vuoden haaste, ja seuraavien rahoitusnäkymien haaste komissiolle, mutta myöskin muille eu toimielimille, koska kuten tiedätte, se on nyt meille pakollista. Eli meidän piti uudistaa yksiköitämme. Me olemme luoneet uusia yksiköitä ja olemme tarjonneet palveluita muille toimielimille. Yksinkertaistamme menettelyitä. Me katsomme näitä liiketoimintamenettelyitä, Tällä tavalla voidaan säästää henkilöstöä ja varoja ja toimia tehokkaammin. Mutta sitten vielä pari kohtaa liittyen näihin virastoihin. Kresillä ja muiden valiokunnan jäsenten kanssa olemme työstäneet tätä asiaa jo vuosikausia. Tämä työ oli hyvin merkittävä, koska on nähty huomattavaa kasvua virastojen lukumäärässä Ensimmäinen perustettiin vuonna 1975. Ja nyt virasto on yli 30 EU-ssa. Tämä on ollut ad hoc kasvua ja siksi oli tärkeää tarkastella, millä tavalla voidaan hallinnoida virastoja paremmin. Ja on hyvä, että on saatu aikaan sopimus virastojen osalta. Ja meidän täytyy miettiä virastoja tulevaisuudessa ja niiden roolia. Ja myöskin haluaisin teiltä tukea ja poliittista neuvoa koska yhteisessä lähestymistavassa tarkoituksena oli, että katsotaan, millaisia synergioita ja fuusioita voidaan toteuttaa, jotta saadaan sel- enemmän selkeyttä virastoihin. Yhtä fuusioita on ehdotettu poliisi, opisto ja Europol. Kummassakin virastossa, no nyt sanoa, että niissä on ihan sama ala, mutta kuitenkin kyse on poliisiyhteistyöstä, poliisien kouluttamisesta. Ja me teemme laskelmia siitä, kuinka paljon synergiaa ja säästöjä saataisiin aikaa, jos nämä kaksi virastoa yhdistetään. Ja haluaisin kiittää valiokuntaa tuesta, mutta se ei kyllä riittänyt ikävä kyllä, koska nämä ehdotukset eivät saaneet riittävästi tukea parlamentissa ja neuvostossa. No, komissio ei kuitenkaan anna periksi. Käytämme toimielinten välistä lähestymistapaa ja sopimusta. Meillä on työryhmä myöskin, joka tullaan perustamaan ja joka tarkastelee muita synergiaetuja ja katsoa, miten virastoja voidaan kehittää. Mutta tällä välin me käytämme tätä sopimusta viitekohtana ja tällä tavalla voimme aina uudistaa virastojen toimintaa ja voimme tehdä ehdotuksia, joiden avulla voidaan tehostaa virastojen toimintaa. Ja ehkä sitten voisin vastata esittelijän kysymyksiin. Ennaltaehkäisy ja konfliktien hallin, eturistiriitojen hallinnointi virastoissa ja hän esitti myöskin konkreettisia kysymyksiä. Paranoita-asetus ja henkilöstösäännöt sisältävät jo toimia, joilla voidaan vähentää eturistiriitoja ja saada aikaan muita parannuksia uusissa henkilöstösäännöissä. Ja meillä on uusia suuntavipoja tekeillä ja se koskee suurempaa osaa tekijöitä virastoissa kuin henkilöstösäännöt. Eli keitä nämä sitten ovat? Esimerkiksi hallintoneuvostojen johtajat, ää, osanottajat, tieteelliset asiantuntijat ja myöskin vetomus tahojen edustajat. Eli näin voidaan varmistaa, että ei synny eturistiriitoja. Ja näitä suuntaviivoja sitten varmasti tarkastellaan tarkkaan tässä valiokunnassa. Me toimitamme teille ne pikapuoliin ja puheenjohtaja onkin jo ensi vuoden alkuun ohjelmoinut tätä koskevan kokouksen ja siellä voidaan sitten keskustella niistä ja teillä on varmasti paljon sanottavaa tästä prosessista, eli millä tavalla tätä voidaan edelleen parantaa. Lopuksi toivon, että saamme teidät vakuuttuneeksi siitä, että emme pidä tehokasta ja ahkeraa hallintoa itsestäänselvyytenä. Me katsomme, miten siitä saadaan avoimempi, tehokkaampi ja miten voidaan varmistaa, että korkeita eettisiä standardeja noudatetaan. Ja haluamme osoittaa tällä työllämme, että olemme hyvin sitoutuneita siihen, että EUn veromaksajat saavat vastinetta rahalleen, kun EUn hallinto toimii tehokkaasti. Ja jos teille sopii, niin vielä pari kysymystä en tiedä, ovatko nämä oikeassa järjestyksessä, mutta jos unohdan jotain, niin varmaan muistutatte minua heti. Ensinnäkin EPSO. EPSOhan on toimielinten välinen virasto, joka tarjoaa palveluja komissiolle. Mehän oli tietämme kaikkein tärkein asiakas, mutta myöskin muille toimielimille. Eli se tarjoaa palveluitaan kaikille toimielimille. Mutta kun katsotaan, miten on muutettu rekrytointijärjestelmää ja miten haluttiin varmistaa, että olemme oikeudenmukaisia ja että saamme parhaat henkilöt näihin tehtäviin ja testaamme oikeita asioita näiden kilpailujen yhteydessä. Eli täytyy tarvitaan tiettyihin tehtäviin multi- kielellisessä monikulttuurisessa ympäristössä. Nyt meillä on tietokonejärjestelmä testeissä ja se tuottaa nyt parempia tuloksia kuin puolen tunnin haastattelu, koska siinä testataan näitä asiantuntijoita. Ja se antaa sitten paremman kuvan, eli onko ehdokas sopiva tehtävä merkittävään EUn toiminnassa vai ei. Tässä on kolme kilpailusykliä vuodessa. Se riippuu vähän tietyistä seikoista, mutta periaatteessa ajatuksena on se, että on yleisvirkamiesten kilpailuja keväällä, tukihenkilöstö kesällä ja sitten kääntäjät ja tulkit syksyllä. Sitten tämä kysymys, millä tavalla rekrytoimme asiantuntijoita esimerkiksi tilintarkastukseen, niin meillä on erityisiä tilintarkastuskilpailuita, jotka koskevat kaikkia toimielimiä, koska tämähän ei koske ainoastaan tilintarkastustuomioistuinta, jossa tarvitaan hyviä tilintarkastajia, vaan käytännössä kaikissa toimielimissä niitä tarvitaan. Ja kaikissa pääosastoissa. Sitten nämä missiot. Niistä on selkeät säännöt. Säännöt ovat samat kaikille. On esimerkiksi katot. Hotellikustannusten osalta poikkeukset ovat mahdollisia, mutta niitä myönnetään harvoin. Ja kun puhun näistä poikkeuksista, niin kyse saattaa olla vaikka silloin kun pitää olla tietyssä paikassa turvallisuussyistä jossain tietyssä hotellissa, josta viranomainen on tehnyt päätöksen, niin joskus on vaikea sitten löytää huoneita näiden kattojen alta, mutta järjestelmä kuitenkin toimii aika hyvin. Sitten suoritusperusteinen budjetti. Tämä on hyvä asia tulevaisuuden kannalta, eli miten voidaan varmistaa, että me vain tarkista sitä, onko varat käytetty oikein menettelyjä noudattaen. Eli kun rakennetaan lentoasema, niin että se on tehty niin, että on noudatettu hankintasääntöjä ja muita budjettisääntöjä. Mutta jos se tuo talouteen sitä, mitä tarvitaan, niin sitten se oli hyvä investointi. Ja tähän tietysti tarkitaan monimutkaisempaa arviointia. Eli tulevaisuudessa, kun katsotaan budjettia, niin tämä lähinnä koskee otsakkeita yhdestä neljään, mutta otsakkeessa viisi, jos nyt nopeasti vastaan tähän kysymykseen ja yhdistän sen esittelijän kysymykseen, niin voisi ajatella, että millä tavalla voidaan käyttää suoritteet perusteita, kun arvioidaan koulutuksen tehokkuutta. Eli kuinka paljon suoritukset ovat parantuneet. Ja kun kävin läpi näitä kustannuksia koulutuksen osalta, ja kun katsoin, että keitä koulutettiin millä tavalla, montako päivää, niin varmaan teitä ei yllätä, että eniten päiviä 10-11 päivää ne liittyvät tilintarkastajien koulutukseen, koska meillä on nyt uusi varainhoitoasetus, eli tätähän tarvitaan koulutettuja tilintarkastajia. Ja se, että meillä on hyvin ammattitaitoisia tilintarkastajia, niin se johtaa alhaisempaan virhetason toimielimissä ja siitä koituu selviä talousetuja. Sitten eturistiriidat, niin suoraan sanottuna Pibalksille esitetty kysymys ja kysymys, joka liittyy jankeihin, niin en nyt ollut varautunut siihen, että tämä kysymys tuli esille, eli en nyt lähde spekuloimaan tällaisella kysymyksellä, eli jos teille sopii, niin voisin palata sitten tänne ja vastata konkreettisesti Eli jos on selkeä tapaus, jossa pitää tarkastella näitä asioita huolellisemmin, niin me toimimme aina sen mukaisesti liittyen inhimillisistä resursseista. Sitten tämä Michel Petit-kysymys. Sanoisin, että tämä asia oli esillä myöskin oikeusasiamiehen kanssa – eettinen komitea on hyvin kiireinen ensi vuonna, koska toimielimiä uudistetaan ensi vuonna. Ja monet komission jäsenistä lähtevät komissiosta ja saattavat työnsä päätökseen komissiossa. Eli tiedän varsin hyvin kuinka tärkeää tämän komitean tekemä työ on ensi vuonna. Ja voin vakuuttaa teille, että keskustelemme näistä asioista komissiossa ja katsomme, millä tavalla voidaan varmistaa, että ensi vuonna eettinen komitea antaa vastauksiaan sillä tavalla, että sen työhön ja toimintaan ei enää tule muita kysymyksiä. No, ehkä tässä oli nyt tämä ensimmäinen kierros. Niin, niin puheenjohtaja, kiitos. Kiitoksia, komissaari. Nyt avataan keskustelut ensimmäisenä koordinaattorina. Ryhmien koordinaattorit puhuvat ensimmäisenä, tai EPPn puolesta Inge Kressli. About absolute figures, but they'll come. Niin, en muistanut näitä konkreettisia lukuja vielä mainita, mutta palaamme niihin vielä. Langer. No niin, monivuotinen kiista näistä puuttuvista absoluuttisista luvuista. Kiitos tästä valmiudesta tulla takaisin ja kiitoksia myös näistä vastauksista jotka eivät, joita ei tulkitoida niin pahantahtoisesti kuin mihin olen tottunut. Muuten palasin palata yhteen asiaan. Jatkan tästä Michel Petitistä vielä. Tehdään ilmoitette kirjoissa 11. heinäkuuta 2013, että, että Petitillä ei ollut mitään roolia tässä koko, koko jutussa komissaari Dalin äh, virkaan liittyvästä jutusta. Tämä ei pidä paikkaansa, koska 89. toukokuuta oli Bodin ja Petin välillä puhelinkeskustelu, jossa puhuttiin äh, tästä tapauksesta, jossa tämä siis ei pidä paikkaansa. Ja hänen roolinsa tässä komiteassa haluaisin nyt sitä kommentoida. Kun te sanoitte, että ei ole minkäänlaista ristiriitaa tämän eettisen komitean ja taas toisaalta hänen muun tekemisensä kanssa, koska oletamme, että noin 20 komissaaria lähtee komissiosta. Että kyllä tässä olisin kiva kuulla, että tuutteko te takaisin, se olisi mukavaa, jos te olette sellainen, joka joka sitten joutuu myös parlamentin kuulemistilaisuuteen silloin, kun puhutaan silloin myös Petitin uudelleen nimeämistä. Kysymys on siitä, että miksi Petit Petit limittiin uudelleen, eh, e-, eikä täällä ole selvä tämä eturistiriita <clears throat> hänen omassa tehtävässään, koska hän sitten eh, eh, sanotaan tupakkasopimuksessa, hän, hän allekirjoitti ne vanhassa tehtävässään. Hän on nyt ikään kuin kiistatapauksissa – hän, hänen vanha, äh, vanha työnantajansa käyttää tätä, jos tästä tulee malli tulevia päätöksiä varten tulevista komissaareista, niin silloin uskon, että meillä tulee kyllä paljon kiistaa parlamentin ja teidän ja, ja uuden komission välillä. Kyllä minusta olisi mukavaa, että te voisitte sanoa meille, miksi Michel Petit nimettiin uudelleen – ennen joulua 2012 olisi ollut mahdollisuus, mahdollisuus saada suhteellinen problemaattinen ongelma melutta pois kuvioista. Sitten vielä pari asiaa, jotka liittyvät tähän kysymyskaavakkeeseen. Henkilöstösäännössä on, henkilöstösääntö on kuitenkin moninaisuuden lähde. Olen havainnut, että komissio harrastaa myös vuokratyötä. Teillä on kaksi belgialaista äh, äh vuokratyöfirmaa, jotka työvät Belgian lainsäädännön mukaan ja ovat myös Belgian sosiaalivakuutuslainsäädännön alaisia. Tilastot, joita te lähetitte meille, kysyisin, että onko tämä tilastointi, äh, onko tämä, onko, kuvastaako tämä myös toimeenpanovirastoja, koska näen, että esimerkiksi äh, toimeenpanovissa virastoissa on hyvin paljon – työntekijöitä näistä vuokratyöfirmoista. Ja sitten vielä kysymys teille. Tämän rakennelman arviointi. Vuokratyö julkisella sektorilla en ole koskaan kuullutkaan sellaista aikaisemmista. Se on aika kiinnostavaa, että komissio käyttää tällaista välinettä. Mitkä ovat suunnitelmat? Onko se tarkoitus jatkua vai onko se tarkoitus muuttua? mitkä ovat on suunnitelmat tämän vuokratyö, äh, vuokratyöhenkilökunnan os, äh, suhteen. Ja sitten vielä kysymys, kysymys kolme näistä puuttuvista päivistä. Jos meillä on 200 äh, työpäivää, niin silloin poissaoloissa on 7,3 prosenttia tai sitten 6,9 prosenttia. Sitten virastot puhuvat useammistakin päivistä ja 73 prosenttia poissaolo, se on aika pitkä, se on aika paljon, se on 14 päivää. Saksassa keskimääräinen poissaolo on 10, alle 10 päivää ja keskimääräinen poissaoloaika on Saksassa alle 4 prosenttia, julkisella sektorilla on vähän korkeampi. Nämä ovat niitä parhaita, siis bayerilaiset virkamiehet, siellä on 3,9 tai 3,8 prosenttia poissaoloosuus työajasta. Millä tavalla te sitten nämä poissohalla ajat, siis 7,3 prosenttia. Onko teidän, se teidän mielestänne paljon vai vähän? Komissio sanoo, että no, näin, näin on marjat, vai otatteko te, ryhdyttekö te tuomasta toimeen? Sitten, sitten Ziegler-tapaus. Kysymys 34. 34, se on aika jännittävä juttu, jossa kilpailupääosasto sitten teki välipuheita hinnoista jonkin firman kanssa ja sitten komissaari puuttui, taka, tukeutui tähän, näihin, näihin hintavälipuheisiin. Nyt tällainen kaikilla ystävyydellä, kuinka monta Olaf-tapauksessa on, kuinka monta Olaf-tapausta liittyy tähän Ziegler-tapaukseen, jotta saadaan ää, väärinkäsitykset selvitettyä onko kaikki Holaf-tapauksia? Minusta tämä on tässä ihan väkisinkin ihmetteli, rupesin ihmettelemään, jos te voitte sanoa, että miten nämä delegoidut säädökset kolmansissa valtiossa äh, ja miten ne työllistävät. on oikein sanoitte, että, että aimo askel on saatu, että nämä poissaoloa aika, poissaoloajat ovat vähentyneet erityisesti diplomaattien tasolla, jos se näin on. Minä kyllä vähän epäilen, kyllä teidän täytyy vähän lisää työtä tehdä ja minua kiinnostaa tehdä, tietää, että mitä te aiotte suunnitella vastaisuudessa. Kiitoksia. Sitten on seuraavaksi, seuraavaksi suurin ryhmä, no SPSD luopuu. E, sitten Jan Mulder, ALDE. Thank you, uh, Chairman. I have... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi hyvin lyhyt kysymys. Tähän aikaan vuodesta Euroopan vaalit lähestyvät ja komissio käy myös siellä uusia keskusteluja. En tiedä, jäättekö te komission jäseneksi vai ei, mutta voi olla. Tähän aikaan vuodesta komission jäsenten kabineteissa haiskellaan parempia työpaikkoja. Tästä puhutaan äh, ilmiönä nimeltä parasytaas. Eli pitäisi sitten saada parempia etuja kuin mitä normaali uralla eteen tulee. Ja sitten henkilö, joka on ollut kansallisesti palkattuna, ei välttämättä oma tällaista uraa esimerkiksi yksikön päällikkönä tai näin, niin hänen mahdollisuutensa pienenevät. Tunnistaako komission jäsen tämän ilmiön? Ja miten hän aikoo varmistaa, että ensi vuonna, kun parlamentaarisessa valvonnassa tapahtuu tällainen aukkokausi, niin miten hän varmistaa sitten, että ylennykset toteutetaan oikeudenmukaisesti? Thank you very much, Jan. The next... Kiitos, Jan. Seuraavaksi Bart Stais. Voorzitter, ik wil me zeer zeker aansluiten bij de vragen van... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on sama kysymys kuin Greslellä, eli liittyen Pötin tilanteeseen. Tässä tapauksessa on eturistiriita minun mielestäni, kuten Gressle totesi. Hän aikaisemmin toimi pääjohtajana ja hän oli mukana suoraan tässä topikka, tupakkasopimuksessa Philip Morrisin kanssa. Ja uudessa tehtävässään hän toimii tupakkayrityksen leivissä ja hän on mukana myöskin tässä eettisessä komiteassa – Eli millä tavalla voidaan nyt toimia vastuullisesti tässä tilanteessa. Ja sitten vastaukset kysymyksiin 43 ja 44. Kysymys 43 liittyy myöskin tupakkateollisuuteen ja sopimuksiin, joita on tehty VTHssa. Eli tämä liittyy tupakan valvontapuitteita ja erityissääntelyä, joka liittyi lobbareiden käsittelemiseen, tämä kohta 5.3. Eli heillä saattaa olla yhteyksiä ainoastaan, kun kyse on lainsäädäntökysymyksistä ja sen voidaan tehdä täysin avoimella tavalla. Ja mielestäni vastauksenne tähän kysymykseen 43 on hyvin yleislaatuinen, eli että meillä on riittävästi sääntelyä jotta saamme riittäviä takeita, mutta mielestäni tämä on vähän kyseenalaista. Kaiken tämän pitäisi toimia avoimesti ja läpinäkyvästi, eikä minusta tunnu, että näin olisi käynyt. Ja sitten kysymys 44 on yleisempi, eli se liittyy avoimuuteen, mitä tulee virkamiesten suhteisiin loppareihin, ja te puhuitte tästä olemassa olevasta työryhmästä, jota te johdatte Vilandin kanssa, joka on parlamentin varapuhemies. Se on hieno asia, mutta minusta tuntuu, että tässä voidaan nyt miettiä, millä tavalla voitaisiin vahvistaa tätä avoimuusrekisteriä, kuka rekisteröityy, millaisia tietoja lampareiden on toimitettava, mutta tässä työryhmässä ei välttämättä kuitenkaan keskustella komission virkamiesten tai parlamentin virkamiesten kontakteista loppareihin avoimesti. Eli voisitko tästä kertoa hiukan enemmän? Ja lopuksi vielä sanoisin, että tämä työryhmä, jota te johdatte Vilandin kanssa, niin saako se työnsä päätökseen ennen toukokuuta vai ei? Kiitos. Don't have any... Kiitoksia muista ryhmistä. Ei ole koordinaattorin, koordinaattorit nyt tällä kierroksella valmiina puhumaan. Joka tapauksessa komission jäsen pyytäisin teitä vastaamaan näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, coming back to the... To... Kiitoksia kovasti. Palaisin tähän Michel Petit kysymykseen. Viesti tuli perille Tämä on aivan selvää. Samanaikaisesti on todettava, että edelleenkin sisäisesti keskustelemme, erityisesti kun pidämme silmällä ensi vuotta, keskustelemme siitä, mitä tulisi olla etisen komitean ihanne koostumus. Pitäisikö sitä laajentaa vai pitäydyttäisiinkö nykyisessä luuissa? Mikä tässä olisi siis paras koostumus? Luulen, että kysymykseen liittyy myös osittainen vastaus, eli miksi Michel Petit valittiin komitean johtoon. Hän oli entinen pääjohtaja, hän tietää komission työskentelytavat. Hän sai myös oikeudellisen yksikön tunnustuksen tuekseen. Hänellä on vankka maine asiantuntijana. Niissä tapauksissa, kun eettinen komitea teki päätöksiä ja niin antoi lausuntoja, niin hänen oikeudellinen asiantuntijuutensa ja komission tuntemuksensa oli huomattavaa. Täytyy muistaa, että eettisessä komiteassa on myös kaksi muuta jäsentä, jotka ovat tekemässä näitä päätöksiä yhdessä. Ymmärrän kyllä, miten arkaluontoinen tämä kysymys on. Te puhuitte asiasta hyvin selkeästi. Tämä nousi esille myös oikeusasiamiehen kanssa. Miten voisimme luoda sellaisen järjestelmän, että ei syntyisi epäilyksiä eettisen komitean työn laadun suhteen ensi vuonna? Todennäköisesti silloin eettinen komitea joutuu aika lailla tekemään päätöksiä äh, komission jäsenten suhteen. Jatkaisin tästä sitten Stasin kysymyksellä ja VT on säännöillä. Säännöissä todetaan hyvin selkeästi, että tupakkateollisuuden ja lobbareiden edustajia voidaan toki tavata julkisesti avoimessa paikassa. Kokouksista on laadittava pöytäkirja ja nämä pöytäkirjat on julkaistava nettisivuilla. Tämä on se käytäntö, jota komissiossa noudatetaan ja voin vakuuttaa teille, että kaikille henkilöstölle muistutettiin selkeästi näistä säännöistä ja aivan erityisesti eettisen viikon aikana, jota vietettiin kaksi viikkoa sitten. Meillä on selkeät säännöt, jotta voimme ennaltaehkäistä eturistiriidat. Tässä tapauksessa on vielä lisäsääntöjä, jotka tulevat VTO-järjestelmästä, ja niitäkin pitää noudattaa. Euroopan komissiossa todella tilanne on tällainen, ja valvomme sitä, että sääntöjä noudatetaan. No korkean tason ryhmästä puheen ollen me kokoonnumme huomenna 8.30 Euroopan parlamentissa. Arvostan kovasti varapuhemies Vilandin kanssa tekemämme yhteistyötä. Meillä on myös esittelijöitä, yhteisesittelijöitä. Joskus keskustelut ovat vilkkaitakin, mutta me haluamme varmistaa, että järjestelmä olisi toimivampi, entistä avoimempi ja oikeudenmukaisempi kuin tällä hetkellä. Arvelisin, että yritämme tehdä parhaamme, jotta voimme pitää kiinni aikataulusta sellaisena, kun sitä on päätetty. Haluaisimme saada korkean tason työryhmän työn päätökseen vielä e- tämän vuoden lopulla tai viimeistään ensi vuoden alussa. Ajatuksena on se, että työryhmän johtopäätökset esiteltäisiin myös Afkolle ja mahdollisesti myös täysistunnolle ennen kuin parlamentti sitten jää vaalitauolle. Uskoisin, että tästä aikataulusta pitäisimme kiinni. Asiantuntijat nyt tekevät työtään ja laativat raporttiaan ja uskon, että tämä vielä onnistuisi aikataulussa pysyminen. Voin myös kertoa kolmesta tärkeästä ongelmasta, joita henkilökohtaisesti pyrin ratkaisemaan avoimuuteen liittyen ja tähän rekisteriin liittyen. Ensinnäkin yhdessä varapuhemies Villandin kanssa yritämme saada neuvoston tähän mukaan. Olemme kutsuneet neuvoston tarkkailijat osallistumaan työryhmään. Tapaamme neuvoston edustajia tuon edustajan puheenjohtajavaltiona käsittääkseni ensi viikolla – me vetoaisimme sen puolesta, että olisi todella merkittävä viesti, jos neuvosto liittyisi tekemämme työhön. Tämä aihe on hyvin tärkeä ja olisi tärkeää osoittaa, että kaikki toimielimet tekevät aiheen tiimolta yhteistyötä. Ministeritasolla meillä on vahva tuki. Nyt täytyy vain sitten pystyä pystyä ohittamaan tietyt oikeudelliset kysymykset, joita jäsenvaltiot neuvostossa ovat nostaneet esille. Uskon, että tässä kyllä onnistutaan. Sitten kaksi hieman tuorempaa, tai ei niinkään tuoretta ongelmaa, mutta tiedot ovat uusia. Olen tavannut oikeusoppineiden järjestön edustajia Brysselissä. Yksi kritiikki, mitä paljon kuuluu, on se, että Vaikkakin meillä olisi tällainen avoimuusrekisteri, se kattaisi 75 prosenttia niistä tahoista, jotka ovat mukana esityslistojen muotoiluissa, asioiden käsittelyssä, niin huomattava osa jää ulkopuolelle tästä rekisteristä, nimittäin asianajotoimistot. Olen varapuhemies Viilandin kanssa käynyt aika lailla suorasukaista ja vilkasta näkemysten vaihtoa asianajajien edustajien kanssa. Tässä pitäisi löytää ratkaisu. Tästä syntyy kyllä painetta, jos ei ole mukana tässä työssä. Ja jatkuvasti tulee kritiikkiä siitä, että tämä hyvin merkittävä segmentti, joka on mukana lobbauksessa, ei kuitenkaan ole mukana tässä rekisterissä. Ja tämä vääristää kyllä koko avoimuusrekisterin Mm, ulkoasua ikään kuin, miten se näyttäytyy suuren yleisön silmiin. Jos nyt on oikeudellisia ongelmia, perustuslaillisia ongelmia, esimerkiksi oikeudellisia ongelmia sen suhteen, että oikeusoppineiden pitäisi paljastaa asiakkaansa. Kyllä uskon, että hyvällä tahdolla tässäkin ratkaisuun voidaan päästä. Sitten toinen seikka, josta teidän tulisi olla tietoisia, on oikeastaan se, että amerikkalaiset lakifirmat ovat yhä enenevässä määrin edustettuina Brysselissä. Tämä osittain johtuu TTIP-neuvotteluista Yhdysvaltain ja EUn välillä. En aivan ymmärrä sitä, että kun nämä firmat on rekisteröity Washington DC:hin asianajofirmoina, niin miksi niitä ei ole rekisteröity Brysseliin? Haluaisin tässä asiassa myös teidän tukeanne. Meidän pitäisi jonkinlaista painetta myös tässä asiassa harjoittaa ikään kuin yhteistyössä asianajotoimistojen suuntaan. Uskoisin, että tämä voisi myös sitä varsin kriittistä käsitystäkin hälvennyttää, että nämä asianajofirmat eivät tekisi asianmukaisesti työtä. Eli kyllä täällä nyt on jo melkomoinen osa näistä firmoista katettu, mutta vielä täytyy tämä pieni osuus yrittää saada mukaan avoimuusrekisteriin. Jos sallitte, niin tässä käänteisessä järjestyksessä kysymyksiä. Mulderin kysymys, joka liittyi kabinetteihin ja parasytaasiin. Edustaja Mulder. Tunnen komissiosta ja Euroopan parlamentista paljon virkamiehiä. Olen täysin vakuuttunut, että ne, jotka ovat olleet hyvinkin liikkuvaisia, ovat olleet eri tasoilla, eri pääosastoissa, kabineteissa, joskus parlamentissa. Ja heillä on myös poliittista kokemusta. Nämä ovat sellaisia virkamiehiä, jotka ei pelkästään minun silmissäni, vaan myös muiden silmissä ovat parhaiten suoriutuneita. On tunnustettu, että he ovat hyviä virkamiehiä, koska ovat onnistuneet saamaan, keräämään tätä kokemusta eri aiheista, eri tasoista. Ja heillä on myös poliittista kokemusta ja näkemystä. Näin ollen mielestäni kabinettien jäseniä ei pitäisi kohdella ikään kuin heillä olisi jonkinlainen kielteinen leima otsassaan. Päinvastoin, hyvin harvoin pääsee kabinettiin, jos ei, jolle ei ole hyvin vankkaa kokemusta, vakuuttavaa taustaa tämän tukena. Yleisen asian neuvostossa hiljan nousi esille, että jos kabinetit koostuvat 30-40 asiantuntijasta ja monissa jäsenvaltioissa on apulaisministeri, valtiosihteereitä, jotka sitten luovat tällaisen poliittisen pyramiidin ja ohjailevat poliittisesti ministeriöitä. En minä tällaista halua. Minä todellakin epätoivoisesti haluan huippuasiantuntijat työhön kyllä voin unohtaa tämän poliittisen ohjauksen aivan täysin ja, äh, ja sitten äh, suorituksesta ei olisi niin väliä. Mutta se huoli, jonka te nostitte esille, kun katsotte, että on parlamentin tauko, niin sitten sääntöjä ei noudatettaisi. Voin vakuuttaa, että näin ei tule käymään. Meillä on selkeät ylennyssäännöt, urakehityssäännöt yhdessä henkilöstöhallinto-osaston kanssa varmistamme, että sääntöjä noudatetaan. Olen käynyt samantyyppisiä keskusteluja myös henkilöstökomiteoiden kanssa ja ammat, äh, ammatillisten yhdistysten kanssa. Nehän valvovat etuja tiukasti. Minkälaista leimaamista ei pitäisi harrastaa. Kyllä kabineteissa on päteviä ihmisiä, he tekevät kovasti töitä, heillä on vaikuttava tausta ja kokemus. Joskus on tällainen ikään kuin automaattinen käsitys siitä, että jos on kabinetissa töissä, niin jotakin hämärä täytyy taustalla olla, mutta vakuutan, että näin ei ole. Edustaja Kresle varmaankin suo anteeksi, että, että vasta tässä vaiheessa palaan siihen kysymykseen, jota hän itse ehdotteli. Kun ajatellaan muuttokustannuksia, niin mehän olemme usean otteeseen jo tästä puhuneet. Olemme käyneet pitkällisiä keskusteluja parlamentin esittelijän kanssa ja ulkosuuden hallinnon kanssa. Kyse on siis muuttokustannuksissa. Jos haluamme yksinkertaistaa ja säästää rahaa, niin täytyy aloittaa henkilöstösäännöistä. Olemme nyt määritelleet ylärajan näille muuttokustannuksille. Näin meille olisi helpompaa budjettiennusteissa ja menojen arvioinnissa, ennakoinnissa varautua näihin ja myös budjetin valvonnan näkökulmasta. Voimme pitää kiinni siitä, että kustannukset eivät ylitä ennalta määrättyjä kattoja. Varmasti te saatte tiedot kaikista näistä asioista yksityiskohtaisesti. No sitten sairauslomat. Minulla on kyllä hieman erilaiset luvut nyt mukana, niin jos katson näitä sairauslomia 2012 ja 2011, niin komission poissaolo prosentti oli 3,8 prosenttia. Ja kun puhumme absoluuttisista luvuista, numeroista, 13 päivää tämä tarkoittaa. Ainahan voidaan puhua siitä, mitä nämä tilastot oikeastaan kattavat. Tässä tapauksessa katetaan myös lauantait ja sunnuntait. Eli todellakin sairauspäivät mukaan luettuna lauantait ja sunnuntait. EUn jäsenvaltioissa puhutaan 3-4,5 prosentista. Tämä taisi olla Saksan luku, Belgian luku on noin 6 prosenttia. En usko, että tässä on ongelma, jos nyt muistamme, että jos jotakin omituista olisi, sairausloma jatkuisi, niin tarkastuksia tehdään ja näin toimitaan myös jatkossa. Silloin, jos henkilö on todella sairas, onko kyse tästä vai onko siitä, että, kyse siitä, että joku väärinkäyttää järjestelmää. Tätä tar- tarkastetaan. No sitten varsinaiset luvut ja numerot. Viittaan tässä taas prosenttiosuuksiin tässä seulonnassa. Me lähestulkoon viikoittain joudumme muuttumaan, muuttamaan henkilöstökaavion lukuja. Esimerkiksi pääosastoittain tapahtuu muutoksia, ihmisiä siirtyy. Nyt henkilöstöä, henkilöstömäärää pienennetään – ja tämähän oikeastaan aiheuttaa suuria muutoksia komissioon. Kun ensimmäistä kertaa esittelin tätä hanketta pääjohtajalle, niin totesin, että jos haluatte valmistautua yksikössänne näihin leikkaukseen, niin täytyy valmistautua 15 prosenttiin. 5 prosenttia on, on jo mennyt. 5 prosenttia teiltä viedään, koska pitää luoda sitten tällainen puuli, koska komissiossa on poliittinen sopimus siitä, että esimerkiksi tämä ECFin yksikkö tarvitsisi lisää henkilöstöä ja 5 prosenttia tarvitaan sitten siihen, että DGn sisällä voidaan siirrellä paikkoja ja näin voidaan optimoida pääosaston toiminta. Nämä muutokset ovat joskus hyvin vaikeita toteutettavia. Totta kai jos sitten kun muutos on käynnistynyt ja tulee todellakin huomattavia pyyntöjä, niin kyllä me sitten reagoimme, mutta nyt minulla ei ole näitä konkreettisia absoluuttisia numeroita mukana. Niin. No sitten sopimukset ja tilapäistyövoima. Luku, johon kysymyksessä viitattiin, kattoi pelkästään komission. Enpä usko, että tässä ovat myös täytäntöönpanovirastot mukana. Sitten kysymys Ziegler-tapauksesta. Osa syy sille, miksi tämä tapaus on edelleenkin esillä, on, on se, että Ziegler-yritys sai sakot kartellitoiminnan takia. Tämä päätös tehtiin tuomioistuimessa. Ja sakko rangaistus tästä tuli ja oli aivan selvää, että jotain tässä oli tapahtunut. Sitten oli vasta-argumentteja tältä yritykseltä, joiden mukaisesti komission virkamiehet olisivat olleet jollakin tavalla tässä mukana. Argumentti taas hylättiin sitten tuomioistuimessa. Ziegler yritys jatkaa toimintaansa ja se on haastanut komission vahingon korvaus haasteella. Ja tämä on sitten syy, miksi keskustelu edelleenkin aiheesta jatkuu. Kun kyse on komission virkamiehistä, niin me olemme siirtäneet tämän tapauksen Olafin tutkittavaksi. Tutkimuksia on tehty aika lailla. Neljässä tapauksessa on jouduttu käyttämään kurinpitomenettelyä. Yhdessä tapauksessa eläkeoikeuksia sitten leikattiin, sitten annettiin annettiin varoitus näissä muissa tapauksissa. Komissiossa me todella olemme tutkineet asian perinpohjaisesti. Olemme käyttäneet kaikkia tutkintamahdollisuuksia, valtuuksia, joita meillä on näiden yksityiskohtaisten tutkimusten jälkeen nämä olivat kurinpitotoimet, joihin ryhdyimme. Kiitos. Very much, Mr. Kiitoksia komission jäsen näistä yksityiskohtaisista vastauksista. Täällä on vielä yksi kollega, joka haluaa puheenvuoron. Bradburn. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä näistä vastauksista, jotka liittyvät täytäntöpanovirastoihin, niin – Haluaisin jatkaa siitä, mistä taas puhui, eli näistä eturistiriidoista. Teidän toimialanne liittyen, mihin toimiin olette ryhtyneet, jotta voidaan välttää eturistiriitoja, kun nimetään johtajia näihin virastoihin? Tämän valiokunnan jäsenet varmaan muistavat, että aikaisemmin, kun olemme käsitelleet näitä asioita, niin on ollut huomattavia olettamuksia liittyen eturistiriitoihin. Ja tällaiset syytökset jotka liittyvät siihen, miten nimityksissä on menetelty, niin voisitteko kertoa, millaisiin toimiin on ryhdytty tai mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voitte varmistaa, että tällaisia ristiriitoja ei esiinny. Ja sitten täytäntöönpanovirastoista. Jossain kohtaa sanoitte siitä, että henkilöstömäärä ainakin johtajatasolla on pysynyt samana. Ja nythän meillä on 37 virastoa muistaakseni EU-ssa. En haluaisin tietää, onko teillä tietoja siitä, millaisia supistuksia sitten on tehty komissiossa, kun on siirretty komission henkilöstöä virastoihin. Kiitos. Thank you very much. Die nächste ist Inge Kressle, bitte. Kiitoksia, komissaari. Vielä kerran haluaisin palata siihen, mitä te puhuitte Michel Petit-rakennelmasta. Sanoitte, että että pohditte ylipäätään eettisen komitean kokoonpanoa. En nyt usko, että ihan ihanteellista sellaista ajattelemaan on, on kysymys uskottavasta konstruktiosta. Ja tämä nykyinen rakennelma ei ole uskottava. Ja me tiedämme molemmat, että, että tässä tulee aika ikävä tilanne. Että jo puolitoista vuotta olemme yrittäneet saada komission liikkumaan – koska me haluamme löytää uskottavia ratkaisuja. Ei ole kysymys, mitä meidän suosikkitiemämme ole, että me halutaan huserata siinä. Nyt kuitenkin meidän täytyy selvittää, mitä täällä tehdään tai ollaan tekemättä. <clears throat> Siksi tämä on tärkeä kohta, että se hoidetaan, että niin kauan kuin se voidaan hoitaa, ja niin kauan kuin ei menetetä uskottavuutta, ja todellakin haluaisin, että saisimme uskottavan ratkaisun ihanteellisen voi tehdä tai sitten ei. Siitä ei ole kysymys. En nyt haluakaan, että, että meillä olisi tuhat työryhmää, jotka vaan soutuvat ja huopaavat. Kyllä täytyy sanoa, että Barroso kakkoskomissio on, on, sen pitää vastata huutoonsa, miten se hoitaa omat eturistiriitansa tai mahdolliset sellaisensa. Se oli ensimmäinen kommentti ja minä, minulla ei minkälaisia epäilyksiä siitä, näistä Michel Petitin laadusta, tai ei ole kysymys hänestä henkilöä. Mutta tässä tämä on taas tämä vanhojen poikien verkosto, joka tässä tulee esille. Minusta tämä kaikki on pikkusen problemaattista. Sitten kysymys 43. FT, FCTC-säännöt. Komissio sanoo, että, että eettiset kehykset ovat aivan sopusoinnussa FCTC-sääntöjen kanssa, mutta myös Dalin tapaus ja mitä siinä saatiin tietää ja ne yhteydet äh, tupakkakartelleihin, se osoitti päinvastoista, että sitä ei oltu pantu täytäntöön. No millä tavalla? Nyt sitä nyt ollaan panemassa täytäntöön, koska puhutaan, on täysin yhteensopivuus. Kiitos tästä. Ja haluaisin tästä todellakin vastauksen. Sitten tämä väliaikaishenkilöstö ja vuokratyö, äh, vuokratyövoima että kun te puhutte täytäntöönpanovirastoista ja sitten keskimääräisistä palkkatasoista, kyllä tästä tulee valituksia. Olisin kerran asti tiennyt, ovatko nämä valitukset perusteltuja vai eivätkö. Minusta henkilökohtaisesti julkisella sektorilla vuokratyö on ongelmallinen asetelma. Se osoittaa, että, että haluaisin tietää, mitä tässä tehdään. Että, että tällainen potjamkinen kulissit tässä ovat esillä. Ja sitten Janin kysymys, josta te sanoitte, että meidän pitäisi, että kabinetin jäseniä ei pitäisi äh, leimata negatiivisesti. Eihän kukaan sellaista tee, mutta jos mä haluan saada kilpailun, joka on nimensä arvoinen, että jos 80, äh, äh, siinä on 20-80 prosentin osuudet, ja kun 2012 kilpailun ulkopuolelta oli aika paljon virkoja täytettyä, no, tämäkin on kysymys järjestelmän uskottavuudesta kovasti. Kiitos. Seuraava on kollega Panajotova. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella varapuheenjohtaja äh, hänen ponnisteluistaan sekä omassa salkussaan hallintoasioissa, mutta myös hänen sitoutumisestaan tähän äh, toimielinten väliseen vuoropuheluun ja todellisen poliittisen kumppanuuden luomiseen kansallisten parlamenttien kanssa. Ja tulen kansalli- olen itse ollut kansallisella parlamentissa, minulla niin on ollut ilo saada työskennellä herra Shevkovicin kanssa e, e, tässä e, Bulgarian parlamentin ja toimin välisissä siteissä tämän Bulgarian liittymisen jälkeen. Ja tässä täytyy myös strategisella tasolla keskittyä työhön valkaisellisten parlamenttien kanssa. Ja sitten äh, tämä hallinnollinen osa teidän salkustanne kysyisin, että onko tendenssinä saada vähemmän kokenutta äh, henkilökuntaa, jotka tulevat muista, joista tulevat Keski-Itä-Euroopan uusista jäsenmaista, kun tämä palkkataulukko perustuu tähän oikaisukertoimiin. Mitä, mitä sitten toimia tehdään, jotta tämä ongelma saadaan hoidettua? Kiitoksia. Seuraavana Markus Pieper, sitten Jan Mulder. Ja ich Niin, minulla on vielä yksi jatkokysymys. Onko Rotsa tilintarkastustuomioistuimesta ei vielä <clears throat> saanut puheenvuoroa? Hän varmaan vielä saa puheenvuoron. Eli minulla olisi hänelle yksi kysymys vielä erityisesti, koska komission vastaus oli kyllä mielenkiintoinen, mutta oli sen kysymys, mistä komissio ja tilintarkastustuomioistuin rekrytoivat henkilöstöä. Ja vastaus oli, että on yhteisiä koulutustoimia, joita toteutetaan. Ja nyt haluaisin tietää, kuinka intensiivinen tämä yhteistyö on. Ja sitten tilintarkastustoimistoimilta kysyisin, mistä henkilöstö tulee, joita palkataan. Ja jos teillä on yhteistä koulutusta tilintarkastustuomioistuimen ja komission välillä, niin varmaan sitten pitäisi Euroopan parlamentin kutsua mukaan. Mekin haluaisimme olla siinä mukana. Eli se on yhtä suurta iloista perhettä. Eli onko mielestäni henkilöstö, joka ei ole yhtä hyvin koulutettua? Again. Kiitos Jan Mulder jälleen hyvin nopeasti. Olin hämmästynyt taas tätä komissaarin vastausta. Minusta en, minä en esittänyt mitään kielteistä kuvaa kabinetin jäsenistä omassa kysymyksessäni, niin minähän kysyin vaan, pysyin vaan oikeudenmukaista kohtelua. On, tästä on kuitenkin esitetty paljon syytöksiä ja tilasta on osoittaneet, että jos on, ollaan kabinetissa jakson päällä ja pää, päätetään, niin silloin on parempi mahdollisuus päästä yle, saada ylennys kuin äh, niillä, jotka eivät ole kabinetissa. Voi komissio esittää äh, tilastoja siitä, että minä olen erehtynyt? Minä kerran asti haluaisin tällaisia tilastoja, mutta en missään vaiheessa puhunut kielteisessä hengessä näistä kabinettien jäsenistä. Ja Finland. Kiitos. Minulla ei ole puheenvuoropyyntöjä lisää valiokunnan piiristä, mutta nyt kun ajatellaan, että miten paljon kello on jo tässä vaiheessa, niin, niin pyytäisin komissaarilta ja tilintarkastustuomioistuimelta vielä vastauksia näihin kysymyksiin ja sitten Minulla olisi komissaarille myös omasta suustani yksi kysymys, nimittäin eturistiriitojen yhteydessä me olemme törmänneet siihen, että OECD on niin ikään laatinut standardeja ja samalla myös jäsenvaltiot, e, OECD-jäsenvaltiot ovat OECD tarkkailee jäsenvaltioitaan. Minun kysymykseni teille on se, että Euroopan unioni ei ole OECDn jäsen, vaikkakin kaikki jäsenvaltiot, jäsenvaltiomme ovatkin OECD-jäseniä. Onko tässä yhteydessä kysymys ulkoisesta seurannasta komission tai Euroopan unionin osalta? Onko ollut puhetta siitä viime aikoina, eikö Euroopan unioni voisi myös unionina tulla OECD-jäseneksi? Ehkä te voitte vastata. Jos te ette voi, niin sitten voin, olisin kiitollinen kirjallista vastauksesta. Mutta myös yksi avoin kysymys jäi vielä, että jos te ette voi vastata siihen täällä tänään, niin se, voi, se voidaan hoitaa myös kirjallisesta. Mikä se oli? Ja, eh, the question to... Niin, kysymys, tämä Piiperin kysymys, eli te voi vastata siihen, niin me pyytäisimme ystävällisesti komissiota antamaan meille kirjallisen vastauksen tähän Piperinkin kysymykseen. Kiitoksia. Thank you very much, uh, thank you very much Mr. Chairman. I think that your, your last question actually... Kiitos puheenjohtaja. Viimeisin kysymys. En nähnyt valitettavasti nimilappua, mutta arvoisa edustaja viittasi täytäntöönpano virastoihin. Nämä virastothan panevat täytäntöön ohjelmia. Esimerkiksi kulttuurialan ohjelmista voi olla kyse silloin, kun puhumme eturistiriidoista, niin näissä tapauksissa kylläkään ei ole mistään suuresta ongelmasta puhe. Henkilöstösääntöhän on aina kunnioitettava aivan kirjaimellisesti. Edustaja Bradburn varmaankin viittasi näihin hajautettuihin virastoihin, 33 virastoon. Tämä kysymys on hyvin tärkeä ja vaan oikein kommentoitte, että on esitetty useita väitteitä ja tapauksia. On esitetty kritiikkiä näiden virastojen henkilöstöä vastaan, jopa niiden johtoja vastaan. E, myös Euroopan parlamentti totesi henkilöstösääntöä päivittäessämme, muuttaessamme, että tarvittaisiin parannusta siihen, miten hallinnoimme mitä teemme eturistiriitojen ennaltaehkäisemiseksi hajotetuissa virastoissa. Nyt meillä on luonnos, jota viimeistellään yksiköiden välisen konsultaation perusteella ja siellä on selkeitä ehdotuksia siitä, miten haluaisimme parantaa hallintoa ja ennaltaehkäistä eturistiriitoja virastoissa. Tämä toteutetaan hyvin selkeästi sellaisella tavalla, että – Korostamme sitä, että säännöt pätevät kaikkiin. Hallintoneuvostoon, vetomusneuvostoon, tiede, asiantuntijoihin, kaikkiin niihin, jotka toistaiseksi syystä tai toisesta eivät ole olleet alisteisia henkilöstösäännölle, eivät ole joutuneet sitä noudattamaan. Korostamme myös sitä, että eturistiriidoista ilmoittamisen täytyy tapahtua paljon johdonmukaisemmin. On myös toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia, jotta eturistiriitoja ei synny. Virastoissahan on kehitetty oma järjestelmänsä, mutta jos nyt vielä voin tätä asiaa selkeyttää, niin komissio ei johda virastoja. Siellä on hallintoneuvostot niitä johtamassa. Ymmärrän, että saan nyt teiltä tämän kysymyksen. On aivan legitiimeisen se esittää tämän poliittinen kysymys, mutta olette olette nähneet, että olemme tehneet konkreettisen eh, ehdotuksen virastojen yhdistämisestä esimerkiksi Europolin ja Sepolin yhteydessä. Ja jos hallintoneuvostot, jäsenvaltiot eivät tätä halua, niin me emme pääse tässä eteenpäin. Mehän tammikuussa keskustelemme asiasta ja teemme todella kattavan säännöstön ja uskomme, että jos näitä todella noudatettaisiin, täytettöön pantaisiin asianmukaisesti, niin ne lisäisivät virastojen kapasiteettia ja vähentäisivät mahdollisia eturistiriitoja. Jos sitten teidän puoleltanne tulee vielä lisää ajatuksia, niin mielelläni keskustelen näistä ja uskon, että vielä ennen joulua saamme nämä ehdotukset teidän käsittelyyn ja olemme valmiita keskustelemaan niistä sitten tammikuussa. Puheenjohtaja viittasi yhteistyöhön OECDn kanssa. Tämä on hyvä ja käytännönläheinen ajatus. Mehän teemme tehokasta yhteistyötä. Minä itse osallistun sidosryhmäkeskusteluihin Pariisissa. Ja voisin sanoa, että tätä käytäntöä on pidetty varsin positiivisena. Me myös aktiivisesti haemme neuvoa siitä, miten voisimme lisätä avoimuutta, seurattavuutta, miten voimme ennaltaehkäistä eturistiriitoja ja miten voimme ottaa oppia parhaista käytänteistä ympäri maailman. Poliittinen vaikea kysymys liittyy siihen, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole OECDn jäseniä. Ja minkälainen pyrky sinne kuitenkin on diplomaattisesti, tämä on varsin vaikeaa. On kovin vaikeaa arvioida mahdollisia muutoksia, mutta kuitenkin käytännön yhteistyö ja näkemysten vaihto ja pyrkimys lisätä avoimuutta on tervetullut. Sen takia OECDn edustaja on myös mukana meidän korkean tason ryhmän kokouksissamme silloin, kun avoimuusrekisteriä käsitellään. Haluan kiittää edustaja Mulderia siitä, että hän vielä korosti sitä, että kabinetin jäseniä pitää kohdella oikeudenmukaisesti. Me teemme totta kai parhaamme. Jos katsotaan niiden virkamiesten urakehitystä, jotka ovat saaneet tunnustusta siitä, että ovat todella hyviä, niin hyvin harvoissa tapauksessa. heillä on sitten taustassa se, että ovat olleet kabinetissa tai parlamentissa tai ovat olleet kansallisia virkamiehiä. Heillä on tällainen kokemus tukenaan. He ovat voineet tehdä myös yhteistyötä äh, poliittisessa, poliittisessa ulottuvuudessa ikään kuin komissiossa. Tämä täytyy tunnustaa, mutta voin vakuuttaa, että teemme kaikkemme emmekä käytä väärin sitä kautta, jolloin parlamentti kampanjoi vaalien alla ja kunnioitamme selkeästi sääntöjä myös tuona ajanjaksona. Edustaja Gressling, kysymys, joka liittyy tupakkaan, tupakkateollisuuteen ja tapaamisiin teollisuuden edustajien kanssa. Niin kuin sanoin, säännöissä me määritellään, miten tulee käyttäytyä silloin, kun tapaa tupakka-alan edun ajajia, lobbareita. Jatkuvasti täytyy lisätä tietoisuutta siitä, miten tällaisissa tilanteissa tulisi käyttäytyä. Jos kyse on esimerkiksi komissaaritason henkilöistä. Te ehdotitte tai annoitte ymmärtää, että aina kriteereitä ei olisi noudatettu. Jos komissio on mukana tällaisissa tapaamisissa, tapaamisissa ja sääntöjä ei ole noudatettu, niin totta kai meidän on ryhtyä toimeen ja varmistaa, että sääntöjä noudatetaan. Kiitoksia komissaari. Yeah. This was about, I'm sorry, because I have so many papers here. Rouva Panajotova, minulla on niin paljon papereita. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista, myös hyvästä yhteistyöstä, joka meillä oli, kun, kun hyvä, johditte Bulgarian parlamentin vastaava valiokunta edustusta jäsenvaltioissa. Tietenkin tämä on kovin tärkeä asia, koska me näemme myös Euroopan talouden ohjausjaksojen ja rikkomusprosessit. Että me haluamme todella, olemme todellakin havainneet korkeata tasoa jäsenmaissa myöhempien ongelmien hoitamisessa. Me tulemme tulevaisuudessa näkemään, että, että nämä edustustot tulevat olemaan enemmän mukana tässä talouden ohjausjaksossa kiinteissä yhteyksissä ja keskusteluissa talousasioissa vastaavien maiden hallitusten kanssa. Ja tietyissä tapauksissa tämä korjauskerroin on sellainen tekijä, joka joka tekee vähemmän kiinnostavaksi tämän työskentelyn tietyissä jäsenmaissa. Esimerkiksi Slovakiassa tämä korroin on noin 80 prosenttia, Bulgariassa ilmeisesti vähemmän. Ymmärrän hyvin, että jos olette jatkuvasti Brysselissä ja täällä on perhe ja asunto, niitä ehdottaa lähtemään työhön Bulgariaan tai Slovakiaan 20 prosenttia, 20 prosenttia pienemmällä palkalla. Se ei ole kovinkaan kiinnostavaa, mutta minulla ei ole ratkaisua tähän, koska nämä ovat, tässä on kysymys oh, henkilöstöohjesäännöstä, joita on juuri parannettu, ja tällä tavalla me takaamme sen, että sitten kun kysytään, puhutaan ostovoimasta, niin silloin se palkka koskee kaikkia, jotka ovat työssä Brysselissä. Mutta ymmärrän ja tiedän, että tämä asia on ollut esillä, mutta tähän mennessä en ole vielä löytänyt mitään tajanomaista ratkaisua tähän. No okei. Okay. Nyt sitten kollegat. Jos, liittyykö tämä kysymykseen komissaarille vai mihin, vai tuomioistuimelle? Joo, okei. Okay. So, uh... Siis komissaarille. Ajella Senderistä Mylder. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, se mitä komission jäsen sanoi. Haluaisin kiittää näitä kaikista näistä tiedoista ja muistuttaisin vielä, että kyse on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Ja meidän täytyy onnitella siitä, koska tässä on nyt kolminkertaistettu näiden toimien menesty, menestyksekkyys. Jo viime vuonna tilanne oli hyvä ja nyt on päästy nollatasoon, eli meidän pitää onnitella komissiota kaikista näistä kysymyksistä huolimatta. No sitten mitä tulee vuokra henkilöstön käyttöön virastoissa, niin komissiolta kysyisin, koska ei meillä kaikilla ole samaa kantaa tällaisen henkilöstön käytöstä. Jos komissiolla olisi riittävästi rahoitusta, jotta se voisi palkata epämääräiseksi ajaksi henkilöstöä täytäntöönpanovirastoihin, niin käytettäisiinkö siellä sitten vuokra henkilökuntaa vai eurooppalaisia virkamiehiä? Ja toiseksi, mitä tulee eettisiin sääntöihin ja eturistiriitoihin, joista nyt puhutaan, niin haluaisin kysyä, Zetkovic, olen tästä jo puhunut sihteeristön kanssa, eli miksi ei otettaisi käyttöön yleispuitteita, yhteisiä eettisiä käytännesääntöjä, joita noudattaisivat komission jäsenet ja muut, jotta meillä olisi selkeä käsitys, ei pelkästään meillä, vaan erityisesti virkamiehillä ongelmista, joita saattaa olla eturistiriitoihin liittyen. Ja sitten tämä OECDn tutkimus, sehän ei kata kaikkia osa-alueita, mutta siinäkin voisi olla kuitenkin jotain suosituksia. Ja ehkä meillä pitäisi olla eettiset käytännössäännöt eurooppalaisessa julkisessa palveluksessa, jos otetaan mukaan kaikki toimenpiteet yksin kansiin. Se voisi olla yksi ehdotus ajatellen tulevia Eurooppa-vaaleja. Jan Mulder. Kiitokset, Jan Mulder. Ja, please, ja. Ole hyvä. Olin hiukkasen hämmästynyt, että komissaari antaa ei oikein vastannut oikein. Minä en puhu, vedonnut mitenkään näiden kabinetin jäsenien oikeudenmukaisen kohtelun puolesta, vaan sen kaikkien oikeudenmukaisen kohtelun puolesta. Kaikkien pitää olla samassa asemassa. Ja jos voitte osoittaa päinvastaista, niin se kiva kuulla tilastojen valossa. Kiitoksia paljon. Nyt pyydän herra Sefkovicia puhumaan kerran vielä ja sitten myöhemmin tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Yeah, if it, if it comes to the, to the conflict... Niin eturistiriidoista, kuten puheenjohtaja sanoi, niin me käymme syvällisempää keskustelua tästä ensi vuonna, mutta mitä nyt halutaan parantaa tulevaisuudessa on se, että komissiossa ja varmaan myöskin virastoissa olisi selkeä eturistiriita-ilmoitus, kun astuu palvelukseen tai aloittaa työn komissiossa, samoin virastoissa. Ja sitten allekirjoitettu julistus, kun lähtee palveluksesta vaikka eläkkeelle tai sitten virkavapalle niin silloin täytyy tietää velvollisuuksistaan, miten tulee käyttäytyä, miten tulee toimia työn suhteen, millaisia velvoitteita on toimielimiä kohtaan. Eli jos on tapaus, jossa on mahdollinen eturistiriita, niin silloin on pakko ilmoittaa siitä komissiolle ja pyytää siltä lausuntoa. Ja komissiolla on tietysti oikeus estää sitten virkaan astuminen. Näinhän on aikaisemmin jo käynyt useita kertoja. Eli nämä ovat selkeitä tapauksia, jossa pitää ryhtyä lisätoimiin. Ne ovat hyvin monimutkaisia, niitä on vaikea nyt selittää täällä. Me olemme jo aikataulusta jäljessä. Eli tällä tavalla voitaisiin lisätä valvontaa tähän tärkeään osaan toimielinten toimintaa. Sitten kysy, joka liittyi väliaikaishenkilöstöön pysyviin työpaikkoihin, niin on hyvin vaikeaa antaa lopullisia vastauksia siitä, mikä on aina paras vaihtoehto kun ajatellaan henkilö, väliaikaishenkilöstöä tai Belgian lainsäädäntöä noudattavaa henkilöstöä, niin tilanne on hyvin erilainen. Joskus pitää olla hyvin kapea-alaista asiantuntemusta, käsitellä jotain tiettyä, aikaa, tiettyä asiaa tietyn aikaa, ja joskus pitää olla jonkun sijaisena jonkin aikaa, esimerkiksi jos kyse on tukipalveluista, joissa pitää ainoastaan olla jonkun sijaisena lyhyen aikaa. Eli on hyvin vaikea antaa mitään kattavaa yleispätevää vastausta, mutta komissio yrittää olla hyvä työnantaja ja tiedän, että Euroopan parlamentti ja muut toimielimet samoin. Ja mikäli mahdollista, me aina mietimme, millä tavalla voidaan varmistaa, että työolosuhteet noudattavat EUn hyviä perinteitä ja työlainsäädäntöä. Ja sitten Mulder, niin pyydän anteeksi, jos en oikein ymmärtänyt kommenttejanne. Te haluatte siis varmistaa, että kaikkia virkamiehiä kohdellaan tasapuolisesti ja me teemme parhaamme, ja katson, onko meillä tilastotietoja. On varmaan vaikea tietää, millaista aikaväliä tulisi tarkastella, mutta kiitoksia, että otitte esille tämän kysymyksen. Ja tietysti keskustelen tästä edelleen sitten komissiossa. Kiitoksia. Sitten äh, tilintarkastustuomioistuimen edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Well, I, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Vastaisin lyhyesti kysymyksiin, joita edustaja Piper esitteli nosti esille. Miten rekrytointi tuomioistuimessa toimii, niin kuin muutkin toimielimet. Käytämme Epson kilpailumenettelyä. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti näihin menettelyihin arvioijina esittämällä kysymyksiä ja tarjoavat myös tilintarkastusalan kokemustaan Epson käyttöön. Mutta EPSO ei kuitenkaan toteuta tätä varsinaista rekrytointia, vaan tilintarkastustuomioistuin itse henkilöstösäännön mukaisesti. Kutsumme ihmisiä haastatteluun ja paneeli arvioi sitten eri ehdokkaiden suoriutumista haastattelussa. Ja sitten kun ajatellaan koulutusta ja urakehitystä, niin meillä on omaa koulutustarjontaa oman hallintomme puitteissa. voin todeta, että ihan numerotietoja minulla ei ole nyt käsissäni teille tarjottavaksi, mutta henkilöstö tilintarkastustuomioistuimessa mm, tavallisesti omaa kokemusta jo tältä alalta. He voivat olla yksityiseltä sektorilta, tilintarkastusyrityksistä tai sellaisista yrityksistä, joilla on tämän alan tausta tai sitä rahoitustausta – ja monet henkilöstöstämme tulevat myös jäsenvaltioiden korkeimmista tilintarkastuselimistä ja virkamieskunnasta jäsenvaltioista. Eli tämä kilpailumenettely on komission kanssa yhteinen, mutta rekrytointi ja uran edistäminen ja koulutustoiminta on sitten itse järjestämämme. Toivon, että tämä vastaus selkeyttää edustaja Piiperin esittämää aihetta. Kiitos. Very much. Kiitoksia. No, nyt loppukommentit <clears throat> esittelijä. Jos hän haluaa, kollega Markus Piper, jos haluat vielä loppukommentit sitten. Kiitoksia. <clears throat> Tämä oli kovin hyvin, oli hyvä vastaus, mutta jäi vielä auki tämä yhteinen menettely ja prosenttiluvut, että, mutta sitten Äh, tilintarkastustuomioistuin sitten sopivan ajan tullen esittää tästä tiedot. Täällä tuli useita kysymyksiä sille ja, ja täällä on jäänyt vielä moni kysymys aukikin, niin kuin monet kollegat ovat todenneet. Haluan kiittää niistä kysymyksistä, jotka saivat vastauksen, mutta, mutta toinenkin kysymysluettelo syntyy siitä, joihin vastauksia ei tullut. Ja tässä, tässä täytyy sitten sopia asiasta jatkosta koordinaattoreiden kesken. Kiitoksia. Tämä keskustelu on sitten saatu päätökseen. Ja kysymys- ja vastauskierros komissaari äh, Sykvitsin kanssa. Äh, kiitoksia komissaarille käynnistä ja kiitos tarkoista vastauksista siltä osin, kun se oli mahdollista teille. Ja enkä nyt tietenkin lopeta teidän ensimmäistä vierailuaan tässä valiokunnassa. vainitsematta sitä, mitä, sanoin alu, mitä aluksi sanoin, että me onnittelemme teitä tästä, näitä, tästä virhetasosta nolla prosenttia, jonka tilintarkastustuomioistuin totesi luultavuus, äh, että se toistuu, niin se, on aika, äh, äh, se voi olla aika vaikeaa. Te olette kuitenkin voittanut palkinnon. Kiitos. thank you, thank you, thank you.